No, buongiorno a tutti, cominciamo. No niin. hyvää huomenta. Voisin mä aloittaa. Me kuulemme nyt äh, Slovenian viranomaisten nimeämää ehdokasta Milan Martin Schvikliä. Toivotan hänet tervetulleeksi ja menettelemme aivan samoin kuin eilen, kun kyseessä on uusi ehdokas, eli 5 minuuttia alustusaikaa, sitten 10 minuuttia esittelijälle ja 20 minuuttia jäsenten kysymyksille ja vastauksille. Olkaa hyvä, voitte pitää viiden minuutin alustuksenne. Gospod predsednik, dame gospodje, spoštovani evropski poslanci. Arvoisat jäsenet, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, Aloitan puheenvuoroni slovenian kielellä, mutta nyt painankin englantiin, jotta voimme säästää aikaa. What I have done uh, throughout my... Kerron teille ammattikokemuksestani uh, keskuspankin jäsenenä, rahoituspuolella toimijana ja henkilönä, joka on ollut hoitamassa myöskin valtion velan vähentämistä. Kun liityimme Euroopan unionin, niin otimme käyttöön nykyaikaisen budjetin, joka sisälsi nykyaikaiset budjettimenettelyt täytäntöönpanon, ja olemme tarjonneet edellytykset sille, että sekä sisäinen että ulkoinen valvonta, mukaan lukien parlamentin valvonta, on tehokkaasti täytäntöönpantua. Aloitin äh, urani keskuspankissa 80-luvulla. Se sisälsi myös äh, tuo aika, siis Slovenian itsenäisyyspyrkimykset. Tuolloin käsittelin verokysymyksiä. Vanha maammehan ei ollut verotuksellisesti äh, kestävä. Ja sitten myöhemmin 90-luvulla työskenteli pankissa, joka on hyvin läheisessä yhteistyössä pyrkinyt varmistamaan sopivan talousympäristön mukaan lukien julkisen rahoituspuolen ja on pyrkinyt varmistautumaan siitä, että veronmaksajien rahat käytetään hyvin. Palasin Sloveniaan vuonna 1998 ja tuolloin olin ollut jo mukana neuvottelu ryhmässä, jota johti tämänhetkinen Euroopan komission jäsen Potocnik. Ja hoidin julkista rahoitusta varmistain sen, että saimme lainsäädäntöä, metodologisen pohjan, mukaan lukien oikeat luokittelut hallituksellemme ja näin Sloveniasta sitten pystyi tulemaan Euroopan unionin jäsen erittäin tehokkaalla tavalla. Työskentelin myös kansallisena lupaviranomaisena, joka käsitteli näitä liittymistä edellyttäviä varoja. Ja sitten myöhemmin Slovenia ensimmäinen 5.2004 liittyi Euroopan unioniin. Silloin olin Euroopan asioiden ministeri ja Slovenian hallituksessa varmistimme sen, että meillä kaikilla alueilla on, kun käsittelemme komissiota ja yhteistä säännöstöä, niin on oikea pohja. No miksi sitten olen ehdokkaana tilitarkastustuomioistuimen jäseneksi? Käsittääkseni on kolme tärkeää ennakkoedellytystä, jotka pitää täyttää, jos halutaan hyödyntää ja käyttää veronmaksajan rahoja oikealla tavalla. Ne ovat lainsäädäntö, oikeinen luokitteluinen, toiseksi korkean tason kansalliset ja Euroopan unionin oikeat tilintarkastustuomioistuimet ja kolmanneksi parlamentin valvonta siitä syystä, että se tarjoaa keskustelufoorumin sille, millä tavalla rahaa käytetään. Olen koko ammattiurani saanut olla mukana Sloveniassa kahdessa näistä kolmesta tärkeästä elementissä. Olen ollut mukana muokkaamassa lainsäädäntöä, jotka kohdistuu julkisiin varoihin – olen ollut mukana myös parlamentaarisessa valvonnassa, joka Sloveniassa otettiin käyttöön viime toimikaudella. On pyritty siinä kopioimaan tuon Britannian alahuoneen toimintaa, joka on ollut hyvin menestyksellistä tässä suhteessa. Nyt jos minusta tulee tilintarkastustuomioistuin jäsen, niin pyrin tekemään parhaani varmistaakseni sen, että Euroopan parlamentin valvonta ja yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa varmistaa sen, että Euroopan unionin veronmaksajat ovat sitä mieltä, että Euroopan unionin budjetissa käytetty raha on hyvin investoitua rahaa. Kiitoksia. Grazie. Diamo la parola al relatore, onorevole Ayala Sender. Prego. Kiitos seuraavaksi esittelijä Ayala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivotan tervetulleeksi ehdokkaan. Ja haluaisin kysyä teiltä, teillä on siis pitkä, myös kansainvälinen pitkä kokemus ja olette mielenkiintoinen ehdokas, mutta nyt kun vähän katsottaisin mitä velvoitteita ja tehtäviä teillä voisi olla tulevaisuudessa, niin näen täältä jotakin meillekin hyödyllisiä kysymyksiä, jotka voisivat liittyä myös meidän valiokuntamme ja tilintarkastustuomioistuimen yhteistyöhön, eli tämän elimen, johon olette ehdolla. Ja haluaisin kuulla hieman enemmän näistä ajatuksista. Tehän toteatte vastauksissanne, että teidän mielestänne näillä kahdella toimielimellä on hyvin samankaltaiset tehtäväalueet, missiot. Eli tätä täytyisi ehkä katsoa hieman tarkemmin, jotta ei tule päällekkäisyyksiä. Kyllähän nämä täydentävät toisiaan, mutta ne ovat kuitenkin toisistaan erillään. Ja toiseksi haluaisin tietää, meillä on tässä mietintö, jonka herra Bösch, Kokobun edellinen puheenjohtaja, laati tilintarkastustuomioistuimellekin hän tästä puhui, hän halu, halusi uudistaa tuomioistuimen radikaalisti niin, että 27 valtion edustuksesta mentäisiin tehokkaampaan suuntaan niin, että tilintarkastajia olisi vähemmän. Eli nyt kollegiossa on 27 jäsentä ja pohditaan aina sitä, että kaikki edustaisivat omaa maataan, tavallaan oman maansa etuja, niin olisi ehkä järkevämpää mennä riippumattomampaan suuntaan ja vähentää tilintarkastajien määrää. Mitä mieltä te olette tästä? Ja sitten toinen kysymys, se löytyy täältä vastauslomakkeen loppupäästä. Ja teiltä kysytään, olisitteko valmis luopumaan ehdokkuudestanne siinä tapauksessa, että parlamentti antaisi teille huonon arvion. Ja vastaatte tähän hyvin. Sanotte, että kyllähän se voisi olla hyvä, mutta parlamentin arviot ovat aika tiukasti liittyviä tähän toimielimeen, mutta haluatteko vielä, haluaisitteko vielä kommentoida tätä hieman paremmin? Kiitos. Thank you for all the questions. Kiitos kaikista kysymyksistä. Kyllä, uskon, että Euroopan tilintarkastus tuomioistuimella ja budjetinvalvontavaliokunnalla on samantyyppiset tehtävät, täydentävät kuitenkin mielestäni. Kun budjetinvalvontavaliokunta kuulee raportteja komission ja jäsenvaltioiden täytäntöönpanosta tai siitä, miten veronmaksajien rahoja käytetään. Sloveniassa kotona meillä ennen on ollut niin, että kuulemisissa parlamentin jäsenet kysyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenehdokkaalta kysymyksiä, joita pitäisi osoittaa – hallituksille. On täydentävyys siis siinä mielessä, että Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsenet tekevät työtä teidän eteenne ja te käytätte tilintarkastajien työn tuloksia, jotta voitte esittää kysymyksiä ja meidän tietojemme pohjalta muuttaa lainsäädäntöjä ja menettelyitä, jotka määrittelevät veronmaksajien varojen käyttö. Joten totta kai me voimme löytää sellaisen toimintatavan, jossa Euroopan tuomio, tilintarkastustuomioistuimen työ ja pohjan. Tämä tietenkin on linkitettynä kysymykseen, luopuisinko ehdokkuudestani, jos en saa myönteistä arviota teiltä. Minä tulin esittäytymään tänne. Ja siksi olen ehdokkaana, että koska ammattiurani aikana ei ole ilmennyt mitään erityistä syytä, miksi emme voisi olla tehokkaassa yhteistyössä. Minähän auttaisin tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä teitä tarkastelemaan EUn veronmaksajien varojen käyttöä. Minulla on paljon kokemusta ja voin vakuuttaa, että Slovenian parlamentissa täyttyvät ehdot sille, että varainkäyttöä valvotaan tehokkaasti ja tämä luo kulttuuriin, jossa varoja käytetään sääntöjen mukaisesti. Jos te ette minuun luota, meidän olisi hyvin vaikea tehdä yhteistyötä. Ja siksi tietenkin lasken teidän tukenne varaan. Ja toinen kysymys, viimeinen kysymys tai toinen, tuo 27 jäsentä tai toisen tyyppinen tilintarkastustuomioistuin. Ongelmia voi olla siinä, että jos on valtavasti jäseniä läsnä, ei synny kunnan keskustelua, vaan enemmän julkilausumia. Jos olisi vaikka neljä kamaria, jossa olisi vähemmän tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, jossa keskusteltaisiin raportista pienemmässä piirissä ennen kuin koko tuomioistuin kokoontuu, niin tämä olisi ehkä askel oikeaan suuntaan, mutta minulla ei ole vielä kaikkea tietoa, jonka pohjalta vain tehdä lopullisen päätökseni, mutta minä kyllä sanoisin, että jos työ järjestetään sellaisella tapaa, että on pienempi tilintarkastustuomioistuimen jäsenten ryhmä, jotka yhdessä valmistelevat raporttia ja sitten keskustellaan tällaisessa valmistelevassa kokouksessa tavallaan ja lopullisesti hyväksytään tilintarkastustuomioistuimen kertomus, niin tämä saattaisi parantaa tehokkuutta tilintarkastustuomioistuimen tehokkuutta ja tämä varmasti auttaisi ja parantaisi meidän tai tilintarkastustuomioistuimen jäsenten työskentelyä tilintarkast- anteeksi, budjetinvalvontavaliokunnan ja Euroopan parlamentin kanssa, kun valvotaan veronmaksajien varojen käyttöä. Sitten. Kiitoksia näistä vastauksista. Näin tässä pitkässä kokemuksessanne sen, että teillä on ollut tärkeä suhde Maailmanpankkiin. Ja varmaan tiedätte, koska olette hyvin valmistautunut, että yksi asia, joka aiheuttaa usein ongelmia, jonka havaitsemme täällä valiokunnassa, on eurooppalaisen rahoituksen valvonta silloin, kun mukana on muita kansainvälisiä valvontaelimiä tai muita, kuten YK, Maailmanpankki tai jokin muu tällainen. Ja haluaisin tietää, kuinka te haluaisitte auttaa meitä tässä valvonnassa. Ja sitten olen hieman yllättynyt, kun vastaatte kysymykseen siitä, että onko teillä jokin oikeudenkäynti tai tämän meneillään, esimerkiksi avioero, tai te, on tärkeää siis kertoa myös omista tapauksistaan, jos tällaisia on. Olipa kyse sitten yksityisestä elämästä tai muusta, mutta tilintarkastustuomioistuimen jäsen, jäsenen pitää itsekin olla avoin. On the question of effectiveness of international financial... YK ja kansainväliset äh, rahoituselimet ja EUn toiminta on tässä suhteessa hyvin tärkeää. Ja minun 6-7 vuoden kokemukseni Maailmanpankissa on osoittanut sen, että on ero rahoituslaitosten ja muiden YK-instituutioiden välillä. Esimerkkinä mainitsisin, että ekonomistina olen ollut sodan jälkeisen Bosnia-Herzegovinan rakennusohjelman jäsenenä. Ja siellä tehtiin erittäin hyvää yhteistyötä sekä Euroopan unionin toimielinten kanssa, mutta tietysti oli ongelmia joidenkin toisten instituutioiden kanssa. Tietysti tässä on ongelmana se, että näitä instituutioita on niin valmittavan paljon, on, valtavan paljon on tärkeää, että joku ottaa johtoaseman. Ja Maailmanpankki otti sen johtoaseman ja minusta me teimme 95-96 talouden elpymisohjelmissamme aivan oikeita ratkaisuja. Jotkut tästä kokemuksesta voidaan tietysti sitten hyödyntää minun tulevassa työssänikin, mutta, mutta kaikki se, mikä tehdään kansainvälisessä aputyössä, ei välttämättä ole hyödyksi. Jos rahoituslaitoksen täytyy saada rahansa takaisin, jos rahat myönnetään aivan noin vain niin silloin tietysti voidaan joutua suurin ongelmiin. No sitten kotona minulla on tiettyjä oikeustapauksia ja olen vastannut siihen ja, ja aiemmat hallituksen virkamiehet sanovat, että minä olen ollut liian tiukka, kun olen kuulustellut heitä parlamentissa vuonna 2007 aikana. Ja se on keksitty vasta nyt. Valitan. Grazie, onorevole Andreasen. Kiitos sitten Andreasen. Thank you, Chairman. Mr. Zwickel. Kiitos puheenjohtaja. Svickel, no, huomaan, että vuodesta 2004 vuoteen 2008 toimitte parlamentin komitean puheenjohtajana ja silloin johditte toimielinten välistä yhteistyötä Yhdysvalta, äh, anteeksi, yhdistyneen kuningaskunnan tilintarkastusviranomaisen kanssa. Miksi haluatte oppia enemmän Briteiltä kuin Euroopan tilintarkastustuomioistuimelta? hyvästä varainhoidosta ja tilintarkastamisesta. Toinen kysymykseni. Jos olisitte nyt EUn veronmaksajan asemassa, niin olisitteko sitä mieltä, että vuoden 2008 kertomus voisi antaa jonkinlaisen käsityksen siitä, että varat on kunnolla käytetty? Kiitos. Audit Office of the UK miksi yhdistyneen kuningaskunnan kansallinen tilintarkastus on taas sille esille. Me käsittelimme niin sanottuja kansainvälisiä toimia ja pyysimme jäsenvaltioiden korkeita tilintarkastustuomioistuimia ottamaan asiakantaa ja esittämään tarjouksia. Saimme tarjouksia kolmesta jäsenvaltiosta ja syy siihen, miksi päätimme NAOn eduksi oli tarjouksen laatu, hintataso ja yhdistyneen kuningaskunnan kyky tarjota suoraa sopimusta ja varmistautua siitä, että se komitea, jonka puheenjohtajana olin Sloveniassa ja Westminsterin alahuoneen julkisten varojen komitea työskentelivät yhteistyössä. Me teimme opintomatkoja toistemme luo. Kuuntelimme, olimme, otimme osaa Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentissa kuulemistilaisuuksiin, jotka käsittelevät näitä asioita. Sivulla 16 toinen kappale siinä englanninkielisessä käännöksessä on virhe. Siinä puhutaan poliittisesta toimintakomiteasta, PACstä, vaan se ei ole se, se on sen sijaan julkisten varojen komitea, Public Accounts Committee, Ja Sloveniassa julkisten varojen valiokunta on ottanut käyttöön uudet säännöt, jotka ma- mahdollistavat sen, että yli puolueen rajojen voidaan asioita hoitaa. Ja hallituksen viran, virkailijoille voidaan esittää kysymyksiä siltä pohjalta, mitä Slovenian tilintarkastustuomioistuin on tietoja tarjonnut. Se on mielestäni hyvä käytäntö. Ja se on myöskin tämän täydentävän toimen ydin. Vuosi 2008, onko se hyvä Ja haluaisin todeta, että metodologia, kuten myös oikea suhde riskin ja testauksen välillä tarjoaa vähimmäisolosuhteet. Sille, että me Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa voimme antaa näkemyksemme budjetista. Mutta aivan kuten kaikessa korkeiden tilintarkastustuomioistuimen työssä, mukaan lukien Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen työssä, tarvitaan parannusta. Ja se menee hyvin pitkä siihen suuntaan, kuin se keskustelu, jota me käymme teidän kanssanne, johtaa. Euroopan parlamentti nimittäin valiokuntinen sitten lopulta käyttää tätä valvontavaltaa EUn veronmaksajien nimissä. Ja siitä syystä metodologian muuttaminen ja se, että näitä erityiskertomuksia paranneetaan, tarjoaa paremmat katsaukset siihen, millä tavalla EU-veronmaksajien rahaa käytetään. Olle Deutsch. Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt tagjelölt úr, két kérdésem lenne. Kiitoksia. Minulla olisi kaksi kysymystä ehdokkaalle. Ensinnäkin, vaikka valitettavasti antamissanne tiedoissa tälle valiokunnalle ei tästä puhuttu, mutta annoitte tietoa siitä, tai olemme kuulleet tietoa siitä, että vuonna 2004 Slovenian parlamentti ei tukenut teitä Slovenian tilintarkastustuomioistuimeen. Keskusta vasemmiston enemmistö oli tuolloin vallalla, joten mitään poliittista syytä tähän tuen eväämiseen ei ollut. Ehkä tämä oli tekninen kysymys. Miten selitätte tämän? EUn jäsenvaltion kansallinen parlamentti ei pitänyt teitä sopivana maansa omaan tilintarkastustuomioistuimeen – Voidaanko tätä samaa ihmistä nyt sitten pitää pätevänä Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen? Ja sitten toiseksi siitä, mitä Ajalla Senderi sanoi. Kysymys on varsin yksinkertainen. Eli er, joko Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunta ei tue teitä. No, pitääkö teidän silloin vetäytyä tästä ehdokkuudesta vai ei. Jos vastaatte ei, niin haluaisin, että perustelisitte vastauksenne. Jos haluatte pitää kuitenkin ehdokkuudestanne, ehdokkuudestanne kiinni, voin sen ehkä ymmärtää, vaikka jotkin ovatkin sitä mieltä, että jos emme teitä tue, teidän pitäisi vetäytyä. Mutta voitteko vastata tähän kyllä tai ei? Vetäytyisittekö vai ette? Haluaisin tähän selkeän vastauksen. Thank you very much um, for the... Kiitos oikein paljon molemmista kysymyksistä. Kyllä. Vuonna 2003 vuoden loppupuolella olin ehdokkaana Slovenian korkeimman tilintarkastusviranomaisen johtoon. Olin tehnyt työtä 92-2000 ja Olimme luoneet mielestäni läpinäkyvää lainsäädäntöä. Sloveniassa minut opettiin tuntemaan henkilönä, joka on riippumaton, mutta samalla hyvin vaikeasti ylipuhuttavissa, jos uskon, että onko asian oikein. 92-2000 vuosina olin valtiosihteerinä – keskusta vasemmisto hallituksessa, joten voisi odottaa, että parlamentissa keskusta vasemmisto tukisi minua tulevaksi tilintarkastusviraston puheenjohtajaksi aikanaan. Miksi näin ei tehty, sitä en tiedä. Salainen lippuäänestys vaati absoluuttisen enemmistön parlamentin jäsenistä. Totta kai huhujen mukaan minua ei helposti manipuloitu, joten sanottiin, että jos tälle henkilölle annetaan yhdeksän vuoden mandaatti ja vasemmisto silloin uskoi voittavansa tulevat vaalit. Uskoivat ihan avoimesti näin. Tietenkään minulle ei annettu mandaattia keskustan vasemmista myöhemmin pyysi minua Potocnikin paikalle, Eurooppa-ministeri paikalle. Se käsitellään tärkeitä kysymyksiä Slovenian kehityksessä, joten en nyt sanoisi, että minä en nauttinut parlamentin luottamusta, koska avoimessa työssä sain kuitenkin tuen ministeriksi, mutta salaisessa lippuäänestyksessä ajateltiin, että näin riippumaton henkilö minut tunnettiin todella riippumattomana, koska keskusta vasemmista sanoi ei. Keskusta oikeisto 2007-2008 kävi hyvin poliittista keskustelua ja silloin sanottiin minulle ei. Ja nyt olen täällä edessänne edustamassa itseäni riippumatonta henkilöä. Vastauksissani olen sanonut, kirjallisissa vastauksissa en voi sanoa kyllä tai ei, minä tulen tänne, pyrin vakuuttamaan teidät siitä, että 20-vuotisen urani aikana olen tehnyt teknokraattina työtä. Jos tämä ei riitä tuoksenne tuen ansaitsemiseksi, niin todella on hyvin vaikea tehdä työtä – jos minä olisin ehdolla jäseneksi ilman teidän täyttä tukeanne, koska yhteistyö ei olisi silloin mahdollista, joten vastaus on selvä. Jos sen saisi tukeanne, lähtisin takaisin kotiin. Grazie, ringraziamo il candidato. Kiitoksia, kiitämme jäsenehdokasta ja menemme eteenpäin kuulemisessa. Nyt me käymme Uudelleen nimitystä varten tulevat ehdokkaat meillä on nyt vähemmän aikaa, tai meillä on tähän tunti, eli Tsekin viranomaisten nimeämä ehdokas Jan Kinst ensin. Sitten Virosta Kersti Kaljulait ja Igors Ludbors Latviasta. las leyes. Allora, dal momento, appunto, come ho detto poc'anzi, che si tratta... Niin, kuten juuri äsken totesin, kyseessä olevat seuraavat kolme jäsentä ovat meille tuttuja tilintarkastustuomioistuimen jäseninä, joten kysyn heiltä, haluavatko he pitää jokainen noin kahden minuutin alustuksen vai annammeko puheenvuoron esittelijä Senderille. Haluaako Kinst halua äh, sanoa jotakin? Kaksi minuuttia. uh, well, I'm, uh, very... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minulle on kunnia saada olla täällä ja saada kuulla se, että olette antanut luottamuksen toiselle mandaatille, niin se äh, julistus, jonka allekirjoitin heti kun liityin tuomioistuimen pitää edelleen paikkansa ja olen ollut nyt ulko ulkosuhdetoiminnassa, tilintarkastustuomioistuimessa niin mandaattini aikana olen kaksi kertaa saanut olla vastuussa Euroopan kehitysrahastojen kertomuksesta. Ja lisäksi olemme, olen saanut tehtäväkseni pääasiassa kehitysavun Aiemmin olen esittänyt teille kolme erityiskertomusta ja olin kovin ilahtunut siitä, että kaikki nämä kolme otettiin myönteisesti vastaan. Ne olivat kertomukset, jotka koskivat EUn tukea ympäristölle, terveydenhuoltoalalle ja komission suhdetta ähm, kansalaisjärjestöihin. Toimikauteni aikana olen ollut mukana myös jossakin horisontaalisessa toiminnassa, olen kolme vuotta ollut hallintokomitean jäsen ja tällä hetkellä olen ulkosuhdetoiminnan ryhmän johtaja. Lisäksi olen ollut mukana ryhmässä, jossa on kehitelty metodologisia kysymyksiä, varsinkin budjettituen valvonnasta. Tämä lyhyesti oli urani Kuten totesin, minulla oli suuri kunnia saada tehdä yhteistyötä tämän valiokunnan kanssa ja olisin ilahtunut, jos saisin luottamuksenne toisellekin mandaatille. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Viron viranomaisten nimeämä ehdokas. Kaksi minuuttia teillekin. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen iloinen, että saan mahdollisuuden kuuden jäsenyysvuoden jälkeen keskustella teidän valvontavaliokunnan kanssa. Minä olen lähtenyt liikkeelle vastaamalla tutkimuksesta ja sisäisestä politiikasta ja tällä hetkellä olen vastuussa arvioinneista, jotka koskevat koheesioaluetta. Kuten kollegat täällä, minäkin olen ollut hallintokomitean jäsen ja toiminut sen puheenjohtajanakin parin vuoden ajan – olen ollut myöskin kiinnostunut IT-kehityskysymyksistä ja toivon, että näin autetaan tilintarkastustuomioistuinta siirtymään nykypäivään tietoteknologian alalla. Erityiskertomuksesta avoin pakolaisrahasto ja Galilean erityiskertomus. Olen iloinen siitä, että sain tukea valiokunnasta näille erityiskertomuksille ja siellä esitetyille suosituksille ja siitä, että kävimme tasapainoista keskustelua valiokunnassa näistä aiheista. Olen ollut myös Europolin tarkoituskomitean jäsen ja toimin puheenjohtajan siinä vuoden ajan. Ja myöskin itse arvioinnin ohjauskomiteassa. Ja tällä hetkellä pyrin käyttämään omaa osaamista, jotta DAS-osaamiseni tulee hyvään käyttöön. Olen nyt tässä DAS- aivoriihessä, jossa keskustellaan tämän tarkastuslauseman tulevaisuudesta teidän osallistumisenne tässä työssä on tietenkin hyvin arvokasta. Mielelläni vastaan kysymyksiin ja todella toivon, että luotatte minuun tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Sitten kaksi minuuttia Latvian ehdokkaalle herra Ludborsinen. Honorable member. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitoksia tilaisuudesta saada olla täällä kanssanne ja esitellä lyhyesti sitä, mitä olen tehnyt ensimmäisen kuusivuotiskauteni aikana. Ensinnäkin olen ollut pankki- ja lainauskysymyksissä mukana. Ja näissä asioissa olen vastannut luvuista 10 ja 11 tuomioistuimen vuosikertomuksessa. Lisäksi olen ollut mukana laatimassa yhtä tuomioistuimen lausuntoa ja viime aikoina minulla on ollut ilo esitellä kaksi erityiskertomusta tässä valiokunnassa. Yksi koskee komission toimintaa ja toinen taas pankkitoimintaa meidän ohjelmassa Horisontaalisissa tehtävissä olen ollut hallintokomitean jäsen vuodesta 2006 lähtien ja vuoden 2008 lähtien olen ollut, ollut puheenjohtajana toisessa komiteassa. Ja tämän komitean edellinen puheenjohtaja oli Rova Kaljulait Tällä hetkellä olen työstämässä erityiskertomusta, joka toivoksi käsittää erittäin tärkeä asia, joka saa teidän tukenne, joka koskee siis pk-yrityksiä. Olen myös ollut työryhmän jäsen joka käsittää tämän hetkistä talouskriisiä. Toivon saavani teidän tukenne toiselle toimikaudelle. Ja toivottavasti osoitatte luottamuksen minuun. Jos tämän luottamuksen ja mahdollisuuden myönnätte, kiitoksia. Kiitos, nyt annan puheenvuoron Ajalla Senderille. Hän voi mahdollisesti kommentoida juuri kuulemansa. Kiitoksia puheenjohtaja nyt, kun uudelleen arvioidaan näitä jo hyvin tuntemiamme ehdokkaita, niin haluaisin keskittyä lähinnä siihen, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, kun otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen kohdistuvat uudistukset, uusi etappisen edessä ja mahdollinen entistä parempi yhteistyö. Herra Kinst, voisitteko kertoa selittää meille hieman enemmän. Tiedätte, että tämä valiokunta ei ainoastaan käytä operatiivisesti teidän tilintarkastuksianne, vaan kysymme teiltä suoraan, mitä pitää tehdä esiin tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi. olemme havainneet, että muihin kansainvälisiin järjestöihin liittyy tärkeä ongelma, niin, ja haluaisin kuulla teiltä, miten uskotte, että tätä eurooppalaisen, eurooppalaisten varojen valvontaa tältä osin voidaan parantaa. Ja sitten kansalaisjärjestöt Tähänkin parlamentin toimienkin täytyy tavallaan puuttua. Mitä tulee ulkosuhdehallintoon, se tulee olemaan keskiössä, kun keskustellaan näistäkin järjestöistä ja pohdinkin, mitä näille muille järjestöille tulee tapahtumaan, kun ulkosuhdehallinto alkaa. Eli onko riski siitä, että kun teemme valvontaa koskevia päätöksiä, niin voiko se vaikuttaa näihin muihin järjestöihin? Voinko jatkaa suoraan? Hyvä. Rouva Kaljulait, täällä jotkin kollegat sanoivat, että teemme tässä, lähdemme aaltoon, onnittelemme teitä ainoastaan, emmekä enää esitä mitään kysymyksiä. mutta varmasti niin, varmasti jatkatte hyvää yhteistyötä, mutta kuitenkin tämä peer review, eli itsearviointi. Nyt kun on juuri hyväksytty tilintarkastustuomioistuimen uudistus, eli se, että valvotaan valvojaa, tämä tavallaan tuo uusia takeita tilintarkastustuomioistuimen toiminnasta. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät elementit, joiden kautta voidaan entisestään parantaa valvojan valvomista ja tilintarkastustuomioistuimen kapasiteettia tältä osin. Ja sitten DASista eh, keskusteluista on tullut esiin, että tilintarkastukset, jotka ovat monivuotisia tai jopa tätä pidempiä, jotka menevät rahoituskehyksestä toiseen, miten voidaan lisätä näkyvyyttä kansalaisille silleen, että ei ainoastaan puhuta kaikkein katastrofaalisimmasta vuodesta, vaan pidemmästä aikavälistä ja näytetään, mitä ongelmia on saatu ratkaistua. Sitten herra Ludbors, hallintoasioiden komitea. Tämäkin on meille tärkeää, kun annamme tuomioistuimelle vastuuvapauden ja haluaisin kysyä, miten aiotte parantaa tilintarkastustuomioistuimen järjestäytymistä ja tehokkuutta ennen kaikkea nyt talouskriisin aikana. Kaikki toimielimet ovat pyytäneet asioiden yksinkertaistamista, eli sitä, että kriisiä käytettäisiin hyväksi siihen, että erilaisia eurooppalaisia ohjelmia, niiden toteuttamista ja toimia yksinkertaistettaisiin ja että varoja todella käytettäisiin entistä tehokkaammin. Mitä mieltä olette tästä? Strategia 2020 puhuu tästä, mutta miten itse näette tilanteen? Thank you, Mr. Chairman. Well, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Käsittelen aluksi tätä kansainvälisen järjestöjen Koskeva kysymystä. Euroopan komissio on kanavoinut paljon rahaa kansainvälisten järjestöjen kautta. Ja se on aina hyödyllistä silloin, kun kansalliset järjestöt, kuten esimerkiksi Maailmanpankki, ovat, tuntevat tämän alueen hyvin, kuten esimerkiksi jotkut maat, jossa on kriisin jälkeinen tilanne käsillä. Äskettäin julkaisimme tarkastuksen, joka on nimeltään YK1. Se on ensimmäinen osa tarkastustamme, jossa arvioimme sen, että tarkistaako komissio riittävästi sen, pitääkö rahakana voida kansainvälisten järjestöjen kautta. Ja siellä vertaillaan tämän tyylisen rahakanavoinnin mielekkyyttä. Ja suhtaudumme aika kriittisesti joihinkin tapauksiin. Kun nyt tarkastellaan sitten äh, varahoitoasetuksen valmistelua, siellä ehdottaa mahdollisuutta siitä, että komission pitäisi johtaa näitä monen lahjoittajan rahastoja. Ja sitten se voi sieltä korvamerkitä rahaa budjettia varten. Se on mielestäni hyvä mahdollisuus, varsinkin tilanteessa, joka meillä nyt tällä hetkellä komissiossa on. Kaikkein katastrofaalisin tapaus oli tämä Chernobylin rahasto, jossa näimme, että komissiolla oli erittäin vähän vaikutusvaltaa sen suhteen, miten tätä rahaa käytettiin. Toinen asia, joka koskee näitä kansainvälisten tahojen kanssa työskentelyä, on tärkeä. Ja se, miksi komission pitäisi itse hoitaa nämä rahastot, koskee tätä asiakirjojen saantia sekä tilintarkastustuomioistuimelle että komissiolle. Ja näin voidaan saada myöskin FAFA-sopimus kunnolla toimimaan. Ja <clears throat> toivottavasti Meillä oli erittäin, meillähän oli erittäin pitkät tarkistukset ja toivottavasti ovat kyllä nyt osoittamaan sen, millä tavalla komissio on saanut kansalaisjärjestöt mukaan tähän strategiaan, kun on vienet eteenpäin näitä tavoitteita. Tavoite löytyy myös komission tavoitteista. Mm, suhtaudumme kuitenkin siihen erittäin kriittisesti koska tulokset eivät materialisoituneet paikan päällä. Ja toinen osa, johon emme suhtautuneet niin kriittisesti, koski sitä, millä tavalla komissio on hoitanut kansalaisjärjestön tilannetta silloin, kun nämä ovat olleet täytäntöönpanevana tahona. Ja olemme esittäneet kommentteja siitä, millä tavalla voidaan helpottaa kansalaisjärjestöiden toimintaa. Esimerkiksi niin, että tarjotaan tätä koulutusta ja voimavarojen lisäämistä ja niin edelleen. Mehän tiedämme, että meillä on keskustelut jatkuvat edelleen tulevaisuudessa. Toivon kuitenkin, että ne eivät vaikuta komission lähestymistapaan suhteessa kansalaisjärjestöihin, kun ne toimivat kumppaneina ja tarjoavat kehitysapua. Minulla on ollut mahdollisuus käydä katsomassa sellaisia paikkoja, joissa kansalaisjärjestöt työskentelevät ja näiden maiden epävakaassa tilanteessa nämä kansalaisjärjestöt ovat itse asiassa ainoa tae siitä, että tuki edelleen jatkuu. Keskustelut asiasta siis jatkuvat. Ja käsittääkseni komissio on edelleen vastuussa siitä, että konkreettisista ohjelmista, niiden täytäntöönpanosta tulee totta Toivottavasti se ei vahingoita mahdollisesti jatkuvaa prosessia, jossa kansallisjärjestöt ovat paremmin mukana kehitysyhteistyössä. Sitten Rova Kaljulait. Kiitos. Tämä itsearviointi ja peer review selkeästi osoittautui, että tuomioistuimen täytyy toimia tehokkaammin. Ja nyt uudistaminen tällaisen kamerirakenteen kamarirakenteeseen osoittaa, että tämä tehostaa tarkastustuomioistuimen toimintaa. Viestintää selvästi voidaan parantaa sekä sisäisesti että meidän toimimme ulkopuolelle, eli tilintarkastaja on uskottava toimiessaan avoimesti. Avoimuus myöskin löytyy siitä, että toimitaan avoimesti komission jäsenvaltioiden kanssa ja katsotaan, miten voidaan kehitellä kansallisia julkilausumia, kohesialuetta, miten jäsenvaltiot vastaavat kohesio rahastojen varoistaan plus yksi joulukuussa ja niin edelleen. Tässä tarvitaan kyllä keskusteluita kaikkien tilintarkastusviranomaisten välillä ja koska tilintarkastustuomioistuimella on pitkä kokemus EUn budjetin valvonnasta, meidän pitäisi pyrkiä asettamaan tässä standardeja, ei vähempään. Emme voi tietenkään pyytää ketään noudattamaan meidän metodologiamme, mutta jos se on avoin, oikeudenmukainen, ymmärrettävä, niin varmasti muut seuraavat samaan suuntaan. Tämä on paras tapa parantaa työn laatua. Sitten monivuotisuuskysymys ja se, miten voidaan vakuuttaa kansalaiset siitä, että kohesialalla ratkaistaan ongelmia, En tiedä, olemmeko pääse niin pitkälle, että pitää pyrkiä vakuuttumaan, koska emme ole varmoja, että ongelmat on ratkaistu nyt. Muistamme vuoden 2008 kohesioraportista, että virheitä tapahtuu edelleen, joten valmistelutyöt sulkemisen osalta ovat tällä hetkellä – tärkeitä. tämä tähän prosessiin on kiinnitettävä hyvin läheistä huomiota. Vasta jälkikäteen voidaan huolehtia tästä tilintarkastuksesta. Ja tietenkin nämä tiedot tuodaan julkisuuteen myöhemmin ohimontikaudesta. Komissiolla on tietyt määräajat valvoa hallinto- järjestelmäänsä sen jälkeen, kun maksut ovat alkaneet. Me olemme kuulleet komission omilta tilintarkastajilta, että alustavasti maksuissa on nyt vähemmän ongelmia kuin edellisellä kaudella, mutta voihan olla niin, että ensimmäiset hoitavat muutenkin tehtävänsä paremmin. Suurin osa maksuista, kun suurin osa maksetaan, niin ehkä syntyy ongelmiakin enemmän, joten jotta voitaisiin vakuuttaa kansalaiset laajemmin siitä, että asiat parantuvat, niin meidän pitää huolehtia jälleen avoimuudesta ja selkeästi osoittaa, mikä tilanne nyt on, mitä komissio tekee, mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. tilintarkastustuomioistuin tietenkin uskoo, että EUn käyttäminen neuvotteluissa myöskin vakuuttaa jäsenvaltiot sitä, että teemme parhaamme. Toisaalta on katsottava jatkuvasti myöskin aikaansaannoksia, ei virheitä, vaan tuloksia. Tietenkin virheet ovat myöskin tärkeitä, mutta toisaalta saadaan laajempi, kattavampi käsitys, kun katsotaan myöskin, mitä saadaan aikaan kohesion alalla. Ja oikeuttaako tämä se, että tulevissa rahoitusnäkymissä kohesio jätetään entiselleen. Usein olen sanonut, että rahoitushallinnon ja jaetun rahoitushallinnon ongelmat eivät saisi olla osoituksena siitä, mitä kohesiopolitiikka tarkoittaa, vaan pitää nähdä myös tulokset. Thank you. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hallintokomitean tulevasta työstä haluaisin todeta niin paljon, että aivan kuten tuomioistuimen strategiassa vuosille 2009-2012 on kirjoitettu, Meillä on kaksi vanhaa tavoitetta, vaikutuksemme maksimointi ja resurssien käytön mm, tehostaminen. Hallintokomitea liittyy erityisesti tähän toiseen osioon, mikä merkitsee sitä, että tuomioistuimessa hallintokomiteassa pyrimme kehittämään sellaisia politiikan aloja, jotka liittyvät henkilöstöresursseihin esimerkiksi pyrimme tarkastelemaan sitä, millä tavalla voimme parantaa henkilökunnan motivaatiota. Ja tärkeä osa tätä koskee henkilökunnan liikkuvuutta. Jonkun verran meillä on liikkuvuutta eri tarkastajien välillä, kun tarkastajat käsittävät yhtä aluetta ja sitten voivat vaihtaa sitä 6-8 vuoden kuluttua. Haluaisin myös lisätä että kuten ehkä tiedätte, ministerineuvosto hyväksyi äskettäin uudet toimintaehdot, ja olemme täytäntöönpanosäännöksiä varsinkin työstäneet viime aikoina. Ne tarjoavat kahta tärkeää muutosta. Ne ovat Nitsan sopimuksen mukaisia. Tuomioistuimen toiminta, joka alkaa nyt ensimmäinen kuudetta tänä vuonna – Ja vastapainoksi meidän täytyy luoda niin sanottu vahvistettu hallintokomitea siinä mielessä, että tuomioistuimen puheenjohtaja on myös tämän komitean puheenjohtaja. Eri ryhmien puheenjohtajat tulevat myöskin tuon hallintokomitean jäseneksi. Aivan kuten mikä hyvänsä kasvava organisaatio niin me nimenomaan pidämme tilintarkastajia kaikkein tärkeimpänä resurssinamme. Olemme jo monta vuotta sitten huomioineet, että meillä puuttuu 56 virkaa. 32 niistä nyt on täytetty ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy edelleen saada 24 virkaa täytettyä. Budjettiviranomaiset ovat kertoneet meille, että talouskriisin vuoksi on epätodennäköistä täyttää näitä virkoja nyt ja siitä syystä mietimme sitä, millä tavalla voimme siirtää henkilökuntaa muista kuin tilintarkastustehtävistä tilintarkastustehtäviin, eli lisätä näin sisäisten voimavarojen kautta tilintarkastajien määrää. Kysymyksen, joka koskee sitä, mitä parannuksia voidaan tehdä suhteessa talouskriisiin. Kuten mainitsin aikaisemmin, olemme luoneet työryhmän tuomioistuimeen jossa meillä on kolme jäsentä, jossa pyritään tarkastelemaan useita eri kysymyksiä. Haluaisin mainita niistä lyhyesti Euroopan taloudellisen elpymissuunnitelman, joka tarjoaa enemmän rahan käyttöä tietoilla alueilla ja edistymistä. Ja se tietysti mukanaan tuo lisäriskejä, sillä nämä ovat juuri niitä alueita, jotka meidän mielestämme ovat ongelmallisia – sitten olemme tarkastelleet jatkuvasti taseraporttia, joka nyt on laajennettu koskemaan kolmea jäsenvaltiota, jotka ovat jäsenvaltiot, jotka eivät ole osa eurovyöhykettä, Latvia, Unkari ja Romania. Pohdimme mahdollisuutta myös sitä, millä tavalla taseraporttia voidaan kehittää. Saattanette tietää, että sääntelykehys tämänhetkisessä kriisissä on muuttunut. Ja ainakin kolme neljästä valvontaviranomaisesta saa uusia valtuuksia. Ja uskoakseni tähän mennessä komissio on tarjonnut lainsäädäntöehdotuksessaan sen, että että meillä kolme tällaista valvontaviranomaista voi olla. Pohdimme vain sitä, onko se riittävästi, pitäisiköhän meillä olla enemmän toimivaltaa hoitaa tätä työtä, kuten tällä hetkellä esimerkiksi tehdään Euroopan keskuspankissa, jossa pyritään saman aikaan operationaalista tehokkuutta. Lopuksi kysymys yksinkertaistamisesta ja kuluista. Minun näkemykseni on se, että EU-budjetin kulutuksen yksinkertaistaminen on toistunut teemana meidän viimeisissä kertomuksissamme. Jos katsotaan viimeistä tämän valiokunnan valmistelemaa vastuuvapaus mietintöä, niin se koskee nimenomaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, kohdista ja sisäistä politiikkaa. Ja tietysti pitää olla varovainen sen suhteen, että yksinkertaistaminen ei mene liian pitkälle. Haluan vain muistuttaa siitä, että aiemmassa kertomuksessamme vuonna 2007 otimme esille ne tapaukset, yhdessä maatalouspolitiikassa, jossa yliyksinkertaistaminen on johtanut ei-toivottuihin tuloksiin. Niin, että maataloustukea on mennyt jopa näille rautatieyrityksille tai golfkentille. Kiitos sitten Andreasen. Thank you, Chairman. Uh, to Mr. Kins. Kiitos puheenjohtaja Rakens. Tulevaisuuden tavoitteiden osalta sanoitte, että haluatte parantaa tehokkuutta raporttien laatimisessa ja yhteistyötä jäsenvaltioiden tilintarkastustoimintaa, kun puhutaan EUn varoista, joita hoidetaan yhdessä. Haluatteko vuosittaiset kertomukset näiltä viranomaisilta vai haluatteko jakaa työn teidän ja näiden kansallisten tilintarkastusviranomaisten välillä. Vaikka lai... Ottaen huomioon, että te olette jonkin aikaa kattaneet alan, jolla virheiden taso on ollut merkittävä. Voisin kysyä seuraavaa. Voitteko selittää, missä vaiheessa nämä tapaukset lähetetään Olafin? Ja voitteko kertoa, olisiko niin, että nopeampi tapausten siirtäminen Olafin samalla estäisi lisää epäsäännönmukaisuudet ja samalla nopeuttaisi näiden varojen takaisin perintää. Varoja, joita ei ole oikein käytetty. Ja herra Lubots, se tavoitteessa sanoitte, että haluatte edelleen vaikuttaa siihen, että tarkastuslausuman käyttö parantaa, paranee. Miten voisitte sitä lausumaa parantaa? Kiitos. Kiitos. Voisitteko vastata lyhyesti? Olkaa hyvä. Yeah. Thank you very much. Uh, this question about the involvement uh, of the national size or. Kysymys yhteistyöstä kansallisten tahojen kanssa Vastaan yksinkertaisesti voimme valita kilpailun tai yhteistyön. Me olemme yhteistyön kannalla kansallisten korkeimpien tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Me esitämme aloitteen siitä, että neljä jäsenvaltiota ovat vastuussa näiden kansallisten julistusten selvi- tekemisestä. Ja se on oikein tervetullut kun tarkastelimme tilintarkastuslähestymistapaa neljässä valtiossa, niin se on poikkeava. Ja tämä yhteistyön valossa Euroopan eh, tilintarkastustuomioistuin on aloittanut yhteisen tilintarkastustandardin kehittämisen, joka liittyy DASiin. Ja sitten tähän toimintatarkastukseen. Työryhmä nyt on työnsä päässä. Tavoitteena on ollut se, että ehkä tulisi yhdenmukaistaa sitä tapaa, millä tarkastuksia suoritetaan. Ja vielä tärkeämpää tällä hetkellä on se, millä tavalla haluamme tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa näissä yhteisissä koordinoiduissa pilottitarkastuksissa valittujen instituutioiden kanssa. Niiden joukossa, jotka ovat jo esittäneet kansalliset selvityksensä ja ne, jotka ovat olleet asiasta kiinnostuneet, olemme valinneet kolme Alankomaista, Tanskasta ja Tsekin tasavallasta. Nämä ovat sopineet meidän kanssamme näistä uusista standardeista tarkastusta varten jotta voidaan tehdä yhteinen tarkastus yhteisistä hallintorahastoista. Toivomme, että lopputuloksena on se, että voimme paremmin luottaa toisemme, toistemme työhön. Eli tämä työn tulos sitten jaetaan myös muille ja näin voidaan osoittaa, että se ehkä toimii ja silloin haluaisimme laajentaa tätä metodologia koskemaan muita niin, että voidaan luottaa sitten toistemme tuloksiin. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Kun tilintarkastajat tulevat matkalta, takaisin tilintarkastusmatkalta, järjestetään kokous, jossa kaikista löydöksistä keskustellaan ja jos epäillään, että jostain pitää raportoida Olafin, niin heti kun tällainen tapaus tulee esiin, niin kirje lähetetään eteenpäin. Mitä nopeammin tässä toimimme, sitä parempi, koska näin voidaan paremmin puuttua näihin ongelmiin. Toisaalta tilintarkastamme usein maksuja, joita on suoritettu vuosi sitten tai hankkeita, jotka ovat alkaneet vuosia sitten, joten mitenkään tämä ei ole tehokkain tai nopein tapa puuttua petostapauksiin. Jäsenvaltioiden pitää neljännesvuosittain raportoida komissiolle ongelmista, joita on löydetty ja jotka saattavat johtaa petoksiin tai ovat johtaneet petoksiin. Joten vaikka onkin tärkeää mielestäni, että kaikki muut asiat, joita me löydämme, siirretään tehokkaasti komissiolle, että voidaan huolehtia takaisin perinnästä, niin en halua yliarvioida sitä osaa, joka menee Olafin silmiin, kun puhutaan takaisin perinnästä. Takaisin perinnästä suurin osa liittyy hankkeisiin, jotka eivät olleet petoksenomaisia, se oli vain virheitä. Me kuitenkin teemme parhaamme raportoidaksemme niin pian, kun olemme ongelman löytäneet. Kiitos. Sitten vielä herra Ludbors. Kiitoksen puheenjohtaja. Kun puhutaan tässä mahdollisesta parantamisesta, niin Tietysti täytyy tunnustaa, että on useita eri alueita, mutta käsittelen vain niistä yhtä. Tämänhetkinen taas lähestymistapamme on sellainen, että joka vuosi pyrimme tarkastelemaan kaikkia kulueriä tai politiikan aloja EU-budjetin täytäntöönpanossa. Ja sitten ne jaotaan eri politiikan aloihin, joiden avulla pyritään sitten kattamaan jokainen eri alue. Ehdotukseni olisi, että suorittaisimme erityisarviomme ja mahdollisesti yhteistä maapallotalouspolitiikasta poistettaisiin maaseudun kehitys, mikä sitten tapahtuu tietysti tiettyjen muiden politiikan alojen laajentamisen kustannuksella. Se, että esimerkiksi sisäpolitiikka sisällyttää muihin pienempiin aloihin. Näin tehdään sitten tämänhetkisen lähestymistavan pohjalta ja joka vuosi tätä sovelletaan niihin tunnustamiimme eri politiikan aloihin, joita meillä tällä hetkellä on panie przewodniczący. Ponieważ mam przyjemność pracować drugą... Kiitoksia puheenjohtaja. Olen toista kertaa koko valiokunnan jäsenenä. En esitä nyt kysymyksiä, vaan arvion. Me puhumme täällä nyt ehdokkaiden kanssa jotka ovat ehdolla Euroopan tilintarkastustuomioistuimeen. Ja entisenä esittelijänä Euroopan kehitys- ja rakennerahasto sekä Galileo-ohjelma mietinnössä haluaisin korostaa, että olemme tehneet yhteistyötä jo herra Kinshin ja Kaljulaitin kanssa ja kokemukseni ovat seuraavanlaiset. Voin todeta, että ehdokkaat tekivät hyvin valppaasti yhteistyötä. Puheenjohtaja keskeyttää. Tässä vaiheessa meidän täytyy esittää ainoastaan kysymyksiä ja arvioinnin esitämme sitten myöhemmin. Eli nyt tämä aika on tarkoitus käyttää ainoastaan kysymysten esittämiseen. Jos teillä ei ole kysymystä, niin voimme antaa puheenvuoron seuraavalle jäsenelle. No, minä odotan sitten hetken ja esitän arvioni myöhemmin. Kiitos. Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt számövő asszony, urak. Eh, Hyvät tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Täällä oli uusia ehdokkaita eilen ja kaikille esitettiin oikeastaan sama kysymys. Haluaisin kysyä tätä samaa myös teiltä ja haluaisin teidän kantanne. Eli kuinka arvioitte yhteistyön Olafin ja tilintarkastustuomioistuimen välillä? Mikä on tekninen ja ammattimainen kokemuksen tästä, mitä tulee ulkoistamiseen, Olafin ja erityisesti eurooppalaisen pidätysmääräykseen. Yeah, Thank you, Mr. Chairman. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvä yhteistyö on tärkeää ja tietysti tuo yhteistyö on tällä hetkellä myös kahteen suuntaan. Silloin kun me huomioimme tämän konkreettisen tapauksen ja meillä on epäilys siitä, että rahaa on käytetty laittomasti tai taustalla joku rikos ja silloin asia viedään eteenpäin Olafille. Ja sitten jonkun ajan kuluttua saamme tiedon siitä, mikä tulos oli. Toinen joka on yhtä tärkeä, on se, että eri työryhmien tasolla pidämme yhteistyötä Olafiin yllä. Ja kerran vuodessa nämä henkilöt kutsutaan meidän luoksemme, tarjoamme meille uusia tapauksia, petostapauksia ulkoissa, ulkosuhteissa ja avussa. Näin voimme paremmin sitten valvoa tapauksia, joissa saattaa olla petosta mukana ja jotkut virkailijoistamme ovat mukana pysyvissä verkostoissa yhdessä Olafin kanssa. Olafin äh, ulkoistamisesta sitten, no se ei ole tuomioistuimen asia. En tiedä, että pitäisikö meidän puuttua tähän keskusteluun. Minun kantani on se, että minulla ei ole sellaista vaikutelmaa, että Olaf tällä hetkellä, kun se on Euroopan komission osa, on joutunut kärsimään riippumattomuuden puutteesta. En ole tämän tyyppistä havainnut ja siitä syystä äh, ihmettelenkin sitä, miksi tällaista ulkoistamista niin kovasti halutaan. Toivottavasti joku löytää siihen äh, selityksen, ainakin se, joka tällaista ehdottaa. Mikä on se lisäarvo, joka tästä ulkoistamisesta saataisiin? Tähän mennessä en ole sitä nähnyt. Ei minusta Olafilla ole ongelmia tässä suhteessa edes ollut. Toisaalta Olafilla on ongelmia, kun katsotaan sitä toisesta näkökulmasta. näkökulmasta. Se työskentelee yhteistyössä 27 muun oikeusjärjestelmän kanssa, eikä ole oikein helppoa viedä tapausta päätökseen esimerkiksi vaikkapa lähettää tämän henkilöä vankilausta tai näin yksinkertaistaa. Se on ollut myös syynä siihen, miksi on luotu Euro- tai miksi ollaan luomassa eurooppalaisen yleisen syyttäjän virastoa. Se liittyy myös Lissabonin sopimukseen. Esititte tämän ihan saman kysymyksen kuusi vuotta sitten, kun täällä kuulemistilaisuudessa istuin ja esitin silloin henkilökohtaisen näkemyksen, niin että se on myönteinen t- tähän kysymykseen. Sitten Minäkin vastasin näin kysymykseen kuusi vuotta sitten. Todella olisi hyvä, että olisi yleinen syyttäjä ja nyt sopimuksessa on siirrytty viranomaisen suuntaan, joten tästä nyt keskustellaan. Lisäisin siihen sen, että riippumattomuuskysymys on tärkeä. Ei ainoastaan siinä mielessä, että onko se olemassa, miltä se näyttää. Eli tämä saattaisi, tämä muutos vaikuttaa siihen, että Olaf nähtäisi riippumattomana julkisuudessa. Sitten Ludbots. Kiitoksia puheenjohtaja. No, yhteistyö Olafin kanssa tulevaisuudessa tässä ollaan edellisten kollegoideni kanssa samaa mieltä. Olafin ja tuomioistuimen välillä saattaa syntyä jännitteitä, jos ulkoistaminen tapahtuu, sillä meidän työmme on ikään kuin panostusta Olafin työhön omien toimintojemme lisäksi. Kysymyksen, joka koski sitä, että tämä, säilyttääkö tämänhetkiset järjestelyt vai tehdäänkö jotain muuta. Siinä minulla ei ole mitään voimakkaita preferenssejä. Komission puheenjohtaja Barroso toisella toimikaudelleen teki tällaisia lupauksia. Minulla ei ole mitään voimakkaita tunteita tässä suhteessa, ehkä muuta kuin se, että Olafin pitäisi olla komission ulkopuolella ja sitä puoltaa se, että siinä on kysymys siitä, millä tavalla asia nähdään ulkopuolelta. Ja se on ehkä hyvä peruste sille, miksi sen pitäisi olla komission ulkopuolella. Lopuksi Euroopan yleinen syyttävirasto Sehän nyt löytyykin uudesta perustamissopimuksesta ja siinä ähm, uskoakseni halutaan odottaa komission ehdotusta siitä, miten nopeasti se voidaan luoda. Odi. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää siitä yhteistyöstä, joka meillä on ollut teidän toimikautenne aikana. Ja haluaisin todeta, että tässä Ludborsille sen, että tässä on puhuttu siitä, että on riittävästi varoja käytettävissä me emme voi nimittäin pyytää teiltä parlamenttina tuloksia ja emme anna teille samalla voimavaroja, eli pyytäkää meiltä tätä tukea. Toiseksi ottaisin sille määräajat. Jos Euroopan komissio tarjoaa teille kaikki tiedot 31.3. mennessä, voimme odottaa saavamme teidän kertomuksenne 36. mennessä, jotta voitaisiin lyhentää tätä vastuuvapausaikaa, joka mielestäni on aivan liian pitkä. Kolmas ja viimeinen Mm, kysymys. Toisin kuin sopimus edellyttää, et ole antanut mitään lausumaa, vaikka tuomioistuin on antanutkin oman kertomuksensa. Mikä on teidän näkemyksenne? Sillä meidän ö, näkemyksen vuodesta 2008. Emme ole varmoja vielä siitä, onko DAS positiivinen vai no- negatiivinen, sillä meillä ei ole vielä käsitystä siitä, mikä DASista on muodostunut. Kiitos. Sitten herra Try to touch, uh, niin pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin aikataulusta. Minun on rehellisesti sanottava, että tilintarkastustuomioistuin voi avoimesti keskustella – aikataulumuutoksista, mutta kuuden vuoden kokemukseni perusteella erityisesti DAS-tilintarkastustyössä on hyvin vaikea säästää aikaa, lyhentää määräaikaa. Minusta tuntuu, että jos olemme tässä liian tiukkoina, saattaa olla tämä haittaa tilintarkastuksen laatua ja meidän lausumme laatua. Meidän pitää noudattaa joitain sääntöjä esimerkiksi, että viimeiset maksut nähdään, jotka tehtiin vuoden lopulla. Meidän pitää ottaa huomioon 27 jäsenvaltiota, minun tapauksessani myöskin Aasian ja Afrikan maat. Ja sitten pitää huolehtia laadun valvonnasta myöskin toimielimen sisällä ja yhteistyössä komission kanssa. Eli joskus on sovittu sitä, että komissio oikaisee, jos me arvioimme jonkun asian virheeksi ja sitten saamme lisätietoja ja korjaamme oman kantamme. Se, että voisimme marraskuun puolivälissä antaa kantamme olla melko varmoja siitä, että tässä on vähintään 11 prosenttia rakenne raastoissa ongelmia, niin se on silloin totta. Jälleen tuomioistuin, tarkastustuomioistuin on kyllä valmis käymään näitä keskusteluja, mutta kokemukseni perusteella olettaisin, että ajan säästäminen tässä on mahdollista ainoastaan hyvin rajallisesti. Vastaanko muihin kysymyksiin vai? Selvä. Lässistä kyllä. Kaksi lähestymistapaa, kaksi eri kannanottoa tilien pohjalta annamme yhden kannan tilien tilinpidon luotettavuudesta ja sieltä takaa löytyvien toimien osalta annamme pienen lausuman jokaisen toimen ryppään osalta. Mielestäni tämä on avoimempaa, koska tiedätte, että Euroopan komission budjetti on hyvin omalaatuisensa. Se kattaa erilaisia menoja – erilaista hallintotapaa, erilaisia riskejä. Tuntuisi ehkä vähemmän avoimelta parlamentin jäsenille, jos annettaisiin yksi yleistarkastuslausuma, joka koskisi kaikkien toimien luotettavuutta, rahastot hallintokulut, ulkoiset toimet, kaikki yhdessä. Me pyrimme antamaan mahdollisimman avoimen kannan näistä eri ryppäistä ja ehkä vielä voitaisiin pohtia sitä, onko meillä nyt oikea tasapaino tarkastamissamme asioissa, mutta en sanoisi, että olisi hyvä antaa yksi kaiken kattava. Tämä on minun henkilökohtainen kantani. I can give you... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin kertoa vain muutamista päivämääristä, jotka liittyvät kohesioon. Viimeisimmät toimet, jotka näkyvät 15. ensimmäistä asti ja maksujen suurin määrä muodostaa, joka muodostaa yli yhden 12 osan tapahtuu joulukuussa, jos haluamme näitä tarkistaa oikein, koska niissä ne riskit ovat olemassa, koska ne vedän niin nopeasti läpi, vuoden loppua kohti. Meidän täytyy nimenomaan näitä asioita tarkastella, jotka on maksettu joulukuussa. Jos me veisimme tätä aikataulua eteenpäin, niin se aiheuttaisi ongelmia. 15.1. voimme sitten ottaa näytteen viimeistä maksuista ja sitten jäsenvaltiolle mm, ilmoitetaan kuuden viikon kuluessa. Usein se onnistuu ihan neljässäkin viikossa ja silloin ollaan jo helmikuun puolessa välissä. Tarkastus tehdään siihen saattaa kulua kolme viikkoa, se saattaa lyhentää kahteenkin viikkoon. Ja sitten pitää kertoa komissiolle ja jäsenvaltioille, silloin ollaan taas sitten maaliskuun puolivälissä. Jäsenvaltioilla on kahdeksan viikkoa aikaa vastata, silloin ollaan toukokuun puolivälissä ja sitten voidaan lyhtyä kantajärjestelmän käyttöön, joka on otettu meillä käyttöön jos me kovasti pyrimme lyhentämään näitä aikatauluja, niin pelkään pahoin, että joudumme tilanteeseen, jossa olimme pari vuotta sitten, eli että ristiriitaiset menettelyt jatkuvat täällä kokobussa. Tietysti sellaisia tilanteita, joille johon ratkaisija ei löydy, silloin täytyy kaikkien määräaikoja lyhentää. Mutta kaikki nämä tekniset prosessit, mukaan lukien kääntäminen, se ei ole mikään pikkujuttu sekään ilmaisivat, että emme ehkä kykenisi tekemään näin. Haluaisin myös huomauttaa, että jäsenvaltioiden omat tiedot kohesiopuolelta tulevat vasta äh, joulukuussa tai seuraavan vuoden tammikuussa. Ehkäpä sekin pitäisi ottaa huomioon myös vastuuvapauskeskusteluissanne. Jos kaikki nämä keskustelut aikaistettaisiin, niin ehkäpä sitten voitaisiin myös pohtia sitäkin osiota. Asia ei voida ratkaista tänään, vaan siihen tarvitaan uskoakseni suuri työryhmä, joka ratkaisee nämä kysymykset, jos haluamme keskustella asiasta eteen enemmän. Yleisesti DASista uskoakseni kyseessä saattaa olla tilanne, jossa näkemys ylipäätään näistä toiminnoista on myönteinen tai kielteinen silloin, kun ollaan lähellä useimmissa alueissa maturiteettia. Mutta nyt arviossa on edelleen erittäin korkea viirehetaso, enkä tiedä millä tavalla tätä kokonaisnäkemystä voitaisiin muuttaa tuosta kannasta, joka löytyy tästä nimenomaista arviosta. Siitä syystä minun mielestäni on aika selvää, mikä meidän yleinen näkemyksenne on näiden toimintojen säännönmukaisuudesta. Uh, thank you, Mr. Chairman. Yes, uh... Kiitoksia puheenjohtaja kommenttinne, joka koski näitä virkoja. Niin tietysti olisi hienoa, jos parlamentti voisi meitä tukea. Kuten tiedätte, vuoden 2011 menettely, Siinä on kolmikanta neuvottelu parlamentin komission ja neuvoston välillä. Ja siitä saattaa kovasti ollakin hyötyä, kun pyrimme lisäämään virkojen määrää. No aikataulusta sitten Ymmärrän kyllä ja tunnen sympatia teidän eh, puolen aiheuttanne kohtaan, kun te pyydätte tätä meidän kertomustamme mahdollisimman nopeasti. Mutta kuten kollegani tässä aiemmin jo selvittivät, niin minunkin näkemykseni on se, että se sitten tapahtuu laadun kustannuksella. Nopeammin asia voidaan hoitaa, mutta sitten laatu saattaa kärsiä. Enkä tiedä, kumpi on parempi. Laadukas mm, kertomus oikea-aikaisesti tai myöhemmin – tai sitten aikataulun kurominen kirjaammaksi. Ehkä siitä on hyötyä, mutta en usko, että kesän aikana on toteutettavissa se, että voimme saada aikaiseksi samanlaatuisen menettelyn kuin tällä hetkellä on käytössä. Sitten yleisdossista olette aivan oikeassa. Missään kertomuksessa ei ole mitään yleistä DAS-arviota. Minun näkemykseni on se, että me emme tässä pyri sekoittamaan eri asioita toisiinsa. Ja sitten emme pyri esittämään lausuntoa kaikista eri asioista, jotka ovat niin kovasti erilaisia keskenään – Ja minun uskoakseni tämänhetkinen järjestelmä on riittävän hyvä. Tietysti myöhemmin voidaan sitten tarkastella, miten tämä kansallisten julistusten julistukset voivat toimia. Mutta en usko, että näin tullaan tekemään lähiaikoina, vaan minusta asian oikea palata myöhemmin ja pohtia sitä, mitä voidaan tehdä toisin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Kiitoksia puheenjohtaja. Onorevole Audi, molto brevemente. Perché... Odi vielä aivan lyhyesti, aikamme on päättynyt. Puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Muistuttaisin sopimuksen säännöksistä. Se velvoittaa tilintarkastustuomioistuista esittämään kaksi lausumaa, yhden tileistä ja yhden toimista – ja sen jälkeen sopimus tarjoaa mahdollisuuden esittää erilaisia näkemyksiä. Ja tietysti kaikki nämä pitää pitää mukana. Se, mitä te ette ole tehneet, te ette ole esittäneet lausuntoa näistä transaktioista. Se on velvoite, joka löytyy perustamissopimuksista. Se velvoite kohdistuu tilintarkastustuomioistuimeen. Kiitos. Kiitämme kolmea ehdokasta. Nyt meidän täytyy jatkaa arviointia suljetuin ovin. Kiitos.